esittelijänä en ole kyllä tyytyväinen komission ehdottamaan budjettiin kohesiorahastolle, mutta minun mielestäni se teksti, josta esittelijä on neuvotellut kahdelle rahastolle, on paras mahdollinen näissä olosuhteissa. Ja pyytäisin kaikkia äänestämään sellaisia tarkistuksia vastaan, jotka ovat tätä neuvoteltua tekstiä vastaan. Kun itse olen esittelijänä, jätin siihen hyvin ympäristöystävällisen sisällön. En ole muuttanut näkemystäni mutta tulevat investoinnit, jotka tekevät joistakin toiminnasta, kuten esimerkiksi lämmityksestä tehokkaampaa, ovat rationaalisia ja samalla kun puhutaan investoinnista, tavoitteena on korvata enemmän näitä saastuttavia fossiilisia polttoaineita. On yllättävää, että sellaiset kollegat, jotka ovat saaneet hyötyä tästä rahastosta, nyt pyrkivät estämään sen toimimaan ja kehittävät muita jäsenvaltioita toimimaan samoin. Samalla kuitenkin vievät eteenpäin kaasuinfrastruktuuria, kuten Nord Stream 2. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmästä edustaja Raffaele Fitto, olkaa hyvä. Si, grazie presidente. Anche... Kiitos puhemies. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat tehneet hienossa hengessä yhteistyötä valiokunnassa näin tärkeän tekstin tiimoilta. Muutama kommentti nopeasti. Ensinnäkin olen yhtä mieltä tästä kielteisestä näkemyksestä, joka kollegoilta on tullut leikkauksista. Ne eivät vastaa sitä, miten töitä aikaisemmin on tehty, mutta kolme kommenttia vielä sisältökysymyksistä. Ensinnäkin toiminnan nopeus. Tavoitteena on hyväksyä tämä niin, että varoja voitaisiin alkaa käyttää vuodesta 2021 lähtien. Ja samoin pitäisi päästä eroon viivästymisistä, joita aikaisemmin on ollut varojen käytössä. Täytyy välttää siltä, että viivästykset vaikuttaisivat eri alueiden hallintokapasiteettiin. Ja kolmas kysymys liittyy joustavuuteen ja siihen, miten näitä varoja kansallisesti voidaan käyttää. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Iskra Mihailova, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Ennen kaikkea haluan kiittää esittelijää ja kaikkia muita kollegoita Regi-valiokunnasta hyvin ammattimaisesti laaditusta mietinnöstä. Kyse on aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. Komission ehdotus, jonka pohjalta työtämme teimme, edustaa selkeästi sellaista kantaa, jolla pyritään tehokkuuteen, joustavuuteen, yksinkertaistamiseen aluekehitysrahastossa ja kohesiorahastossa. On tärkeää, että tämä viesti säilyy ja säilyi myös siinä mietinnössä, jonka valiokunta hyväksyi. Haluaisin korostaa mietinnön hyviä puolia. Ennen kaikkea kyse on siitä, että tämä rahasto entistä enemmän osallistuu ilmastotavoitteiden toteutumiseen. 34 prosenttia kohesiorahastosta käytetään tähän tavoitteeseen. Sitten kaupunkialueiden kehittäminen. Rekivaliokunnan ehdotus oli 10 prosenttia ja halusimme myös tehostaa urbania ulottuvuutta kohesiopolitiikassa. Näin voisimme päästä asetettuihin tavoitteisiin. Uudistetussa kohesiopolitiikassa on tarkoitus mahdollistaa se, että se toimisi paremmin yhteen myös muiden unionin politiikkojen kanssa. Sitten temaattinen keskittäminen, Siinä halutaan BKT-pohjaisuutta, joustavuutta, sopeutuvuutta alueiden erityispiirteisiin. Tarkoitus on saada aikaiseksi vähähiilinen Eurooppa. Haluaisin huomauttaa, että me tarvitsemme tasapainoista lähestymistapaa tavoitteiden suhteen ja sen suhteen, miten jätetään pois tiettyjä aloja. Kiitos. Ja sitten kuoryhmän puheenvuoro, äh, Skletch. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Poštovana... Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. No ehkä kaikki me olemme täällä sitä mieltä, että kohesiorahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionille, jotta nämä saavat aikaiseksi edistystä niillä aloilla, joissa viivistystä on, jotta ne voisivat näin olla lähempänä kehittyneitä maita ja näin voimme käyttää rahat myös siihen, että investoidaan näihin yhteisiin arvoihimme. Harjoisittelijana joudun kuitenkin toteamaan, että olen aika pettynyt työhön tässä asiassa, sillä, sillä jäädään sen tavoitetason alle, jota komissio on ehdottanut. Tiedämmehän, että Hyvin pitkälti raha käytetty myös vain investointeihin, fossiilipoittoaineisiin tai kaasuinfrastruktuurin lisäämiseen. Kaikkiin sellaisiin asioihin, joista ei kyllä ole hyötyä, kun pyritään tässä parlamentissa sovittujen periaatteiden, kuten vaikka kiertotalouden täytäntöönpanemiseen. Me aiomme jatkaa energiaunionin loppuun viemisen saralla, mutta meidän täytyy mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat hyödyntää sitä julkista rahoitusta, jota Euroopasta saavat tässä suhteessa. Kiitoksia. Seuraavaksi GUE-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Martina Mihels, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, arvon kollegat, Aluekehitysrahastot ovat edelleen järkevä väline erityisesti maaseudun kehittämiseen ja samalla sosiaalisten erojen tasoittamiseen kannalta välttämätön. Haluamme keskittyä vihreämpään Eurooppaan tekstissä ja tämän toivotamme tervetulleeksi, mutta tässä ei ole kyse vain kosmeettisista toimista, vaan aivan perustavanlaatuisista sosiaalis- taloudellisista muutoksista. Haluamme tehdä seuraavan selväksi. Se, että muutetaan sosiaalista ja taloudellista muutosta, se ei onnistu ilmaiseksi. Ainakin 40 prosentin EAKR-osuus pitäisi saada tälle alalle, jotta siirtymä olisi oikeudenmukainen. Ja emme hyväksy toiseksi sitä, että kunnianhimoisissa luetteloissa edistetään esimerkiksi jopa fossiilista polttoainetta tai panostetaan lentoasemiin. Ja kolmanneksi tässä pitäisi toimia ilman, että katsotaan minkälainen rooli on maahanmuuttajilla ja minkälainen asema heillä on. Meidän pitää toimia oikeudenmukaisesti. Siitä vasemmista pitää kiinni. Seuraavaksi EFDD-ryhmästä edustaja Demato, olkaa hyvä. Tämä on hyvin tärkeä vaihe lainsäädäntötyössä. Ensimmäinen käsittely alukehitysrahastosta tämän käsittelyn myötä. Meillä on kuitenkin kaksi ongelmakohtaa. Ensinnäkin yhteisrahoitusosuus jäsenvaltiossa täytyy huomioida myös kasvu- ja vakaussopimuksessa ja sitten toisaalta fossiiliset polttoaineet. Miten voimme kansalaisille sanoa, että tämä instituutio jälleen kerran on hylännyt oleellisen ehdotuksen, joka vaikuttaa alue- ja paikallistason toimintaan? Greta Thunberg ja ilmastolakko ovat nyt kyseessä. Me hylkäämme eh, sen ja eh, hyväksymme mm, poikkeuksia, jotka mahdollistaisivat eh, oikeudenmukaisen jaon unionissa investointien suhteen. Kehotan kollegoita tukemaan näitä tarkistuksia kasvusopimuksesta ja toisaalta ympäristökysymyksistä. Kiitos. Sitten ENF, ryhmän puheenvuoro Olaf Stuger, olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Kiitoksia, hyvä puhemies. Aluekehitys on kehitysavun insestimuoto. Se merkitsee sitä, että eurooppalaisen perheen sisällä verorahoja siirretään yhdestä paikasta toiseen ilman minkäännäköisiä tuloksia. Ja kehitysavussakaan ei ole kysymys siitä, että tuolla mm, rikkaalta siirrettäisiin köyhille rahoja, ei, vaan keskiluokalta siirretään rahaa superrikkaille Itä-Euroopassa. Ja superrikkaat omien neuvonantaja-armeijoidensa kanssa kykenevät sen nopeasti saman itselleen. Hyvä puhemies jälleen kerran veronmaksajaa huiputetaan. Milloin tämä päättyy, hyvä puhemies? Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Herra Stücher, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Kyllä. Kuuntelin tarkkaan sitä, mitä Styher sanoi. Hän puhui insestivariantista. Olen täysin nyt hoomoillasena. Emme ole koskaan nähneet hänen osallistuvan regivaliokunnan töihin tai keskusteluihin – Siellähän suurimmat investoinnit äh, siirrettiin köyhimmille maille. Miten voitte sanoa jotakin tällaista? Lukekaa asiakirjat. Voitteko kommentoida tätä? Okay. Dank u wel. Kiitoksia. No, terävä kysymys, terävä vastaus. Silloin kun te aluekomiteassa syydätte veronmaksajien rahaa Itä-Eurooppaan, Silloin minä olin Romaniassa, Bulgariassa, muualla Itä-Euroopassa, jotta äh, hollantilaiset näkevät, mihin tämä raha, raha menee. Se menee pienen linnojen rakentamisen, muovilinnojen rakentamiseen. Se on ihan naurettavaa, mihin sitä käytetään. Ja kun te äh, hollantilaisten veronmaksajien rahoja tällä tavalla tuhlaatte, niin teidän tulisi olla siitä vastuussa. Nyt Edustaja Papadakis, sitoutumaton, olkaa hyvä. Τα γνωστά παραμύθια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της επαναλαμβάνει η πρόταση κανονισμού. Kiitos. Paljon puhetta tyhjästä myyttejä rahoituksesta, köyhyydenvastaisesta taistelusta ja niin edelleen. Tällainen Kreikka oli kapitalismin kriisin aikana. Saimme toki paljon hyötyä rahastosta, mutta köyhyys vain paheni. Tämä johtuu siitä, että veronkorotusten jälkeen rahat on käytetty monopolien vahvistamiseen. Infrastruktuuria ei ole rahoitettu esimerkiksi tulvien ja maanjärjestysten jälkeen. Eli rahat ovat valuneet monopoleille. Niin sanottu ehdollisuus ja nämä verokorotukset ovat johtaneet siihen, että rahat todella menevät rikkaiden hyödyksi. Ihmiset edelleenkin taistelevat uudistusten puolesta niin, että rahat käytettäisiin huomioimaan kansantarpeet. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Van Nisteroi, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, President. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät esittelijät. Me asetamme etusijalle kaupungit ja se on hyvä, mutta sitten tietysti myös esittelijät ja muut puhuivat siitä, että 2,4 miljardia menee kylien ja yhteisöjen roolin vastaan vahvistamiseen. Kahdeksan miljoonaa ihmistä on nimenomaan joutunut muuttamaan maaseudulta kaupunkeihin. Ja hyvin monet nuoret, joilla on hyvä koulutus, eivät enää koskaan palaa maaseudulle takaisin. Tämä älykylä keskustelu, jonka puolesta me vetosimme lokakuun keskustelussa, tulee myös tässä esille. Komissaari, haluan kysyä, pyytää teitä toimimaan aktiivisesti tässä suhteessa. aluekehitysrahasto on tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Aluekehitysrahaston rahat yksinkertaistaminen ja muu kuulostaa todella hyvältä, mutta kuulostaa siltä, että kysymys on kuitenkin tämän kaiken vesittämisestä. Horisontti Eurooppa ja sen hyödyntäminen tietojen hyödyntäminen niin, että voidaan saada aikaiseksi tuotantoa ja vientiä myös Itä-Euroopan kohdalla. Se on tärkeää. Se on myös se kiitorata, jota tarvitaan uudelle talouden kasvulle. Tämä on viimeinen puheenvuoroni hollantilaisena täällä. Ja haluan todeta, että meidän täytyy lisätä mahdollisuuksia molemmilla puolin Eurooppaa. Se on todellista kohesiota. Kiitos. Todennäköisesti puolet salista käyttää viimeistä kertaa puheenvuoron, mutta joka tapauksessa pitäkää kiinni puheenjohtajasta. Edustaja Rodriguez. Kiitos puhemies. Aivan vaalikampanja on jo käynnissä, mutta emme saa syytää kohesiopolitiikkaa sanomalla, että siitä olisi ollut Kreikalle tai Portugalille hyötyä. Se olisi epämoraalista ja väärin. Moraalitonta. Me olemme pyrkineet siihen, että kohesiopolitiikalla voidaan vähentää ja pienentää kuilua ja saattaa EUta lähemmäs alueita ja kansalaisia. Tässä katsotaan kovasti väestön kehitystä, rakenteellisia muutoksia ja katsotaan esimerkiksi äärialueita. On aivan oikein saada nämä alueet mukaan sekä kohesiorahaston että aluekehitysrahaston kautta ja panostaa esimerkiksi jätteen käsittelyinfrastruktuuriin. Sitten lento asema. Infrastruktuuri on toinen tärkeä asia. Meidän pitäisi pitää kiinni näistä teemakohtaisista keskittymistä. Kiitos edustaja Tomasic. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aluekehitys on varmasti ala, jossa EU tarjoaa huomattavasti lisäarvoa. Resursseja käytetään hyvin hankkeisiin ja hallinnolliset esteet voidaan näin ohittaa. Kroatian kaltaiselle maalle, omalle kotimaalleni, kohesio on tärkeä väline. Näin voimme saavuttaa, kiinni, ja, ja, saavuttaa kehitystä muiden jäsenvaltioiden suhteen. Ilman näitä emme pysty rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Regi-valiokunnan jäsenenä, kroatialaisena, tuen tätä uutta lähestymistapaa, jossa on paremmin määritellyt tavoitteet. Politiikka suuntaa katsensa tulevaisuuteen. Haluamme myös vihreämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja. Jälleen kerran on korostettava, että on tärkeää jatkaa sitä, että tarpeettomat hallinnolliset ja rahoitusesteet poistetaan kaikilta tasoilta. Meidän on myös koulutettava sidosryhmiä sekä paikallisesti että alueellisesti, myös julkishallintoa, jotta saamme varat niiden käyttöön, joiden käyttöön ne on tarkoitettu. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja olkaa hyvä. Merci. Kiitos puhemies. Monille Euroopan alueille aluekehitysrahaston varat ovat huomattava budjettivara äh, budjettikuripolitiikan aikoina. Vähemmän kehittyneille alueille nämä varat ovat oleellisen tärkeitä. Niillä tuetaan investointeja. Syrjäisille alueille meidän parlamenttimme kanta on se, että me emme hyväksy komission ehdottamaa leikkausta. Majottin suhteen haluamme palauttaa varat edellisen ohjelmakauden tasolle. Komissio ehdottaa, että 70 prosenttisesti poistettaisiin nämä varat. Me haluamme, että ne palautettaisiin 85 prosenttisesti komission uudistetun strategian hyväksymisen kautta ei ole mahdollista, että komissio ei yhdy meidän näkemykseemme, vaan on taipumaton syrjäisten alueiden suhteen. Kiitos. Sitten edustaja Frank Bokovic, olkaa hyvä. Regionalni sklad in kohezijski sklad sta ključna sklada, s katerimi odpravljamo razvojne... Kohesio rahasto ja EAKR ovat keskeisessä osassa, jotta päästään eroista eroon EU:ssa. Ne pitävät EUn yhtenäisenä ja aluekehitysvaliokunta sanoo siksi, että emme voi sallia sitä, että tilanteessa mennään takapakkia. Myös pitää saada luotua ekologisia innovatiivisia työpaikkoja, ja puolustan myös energiatehokkuutta ja siksi pidin oikein hyvänä sitä, että 5 prosenttia määrärahoista omistetaan maaseutualueille ja suuri osa myös näille älykylille. Mm, on kuitenkin totta, että ihmiset muuttavat entistä enemmän hyvinvoiviin, vauraisiin kaupunkeihin. Meidän täytyy muuttaa tämä suuntaus. Meidän pitää saada aikaan työpaikkoja maaseudulla. Ei voi olla tällaista eroa. Meidän täytyy edistää myös maaseutun matkailua ja pitää hajauttaa työpaikkoja mm, muuallekin kuin kaupunkeihin. Erityisesti nuorille pitää löytää työpaikkoja. Samoin internet, terveydenhuolto on asia, jota haluamme edistää. Ja kaikki tämä on keskeistä näiden älykylien osalta ja digitalisaation osalta. Minusta tämä ehdotus menee hyvään suuntaan ja tuen sitä. Seuraavaksi edustaja Jufrida, olkaa hyvä. Fondo Europeo di Sviluppo Aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto ovat tärkeimmät välineet, joilla toteutamme infrastruktuuria, talouskasvu, investointeja alueiden tukemiseksi. Me olemme tehneet näiden alueiden hyväksi työtä, esimerkiksi kotialueen Sisilian hyväksi. Muutoin näillä alueilla ei ole tulevaisuutta. Edelleenkin on esteitä tiellä. Menettelyjä on helpotettava ja byrokratiaa vähennettävä. Myös yhteisrahoituksen osalta täytyy suosia hankkeita, Eh, makrotalouden ehdot eh, vaarantavat hankkeiden toteuttamisen. Täytyy toimia niin, että resursseja voidaan todella alueilla ja jäsenvaltioissa käyttää ja on otettava huomioon alueellinen todellisuus. Kokemukset osoittavat, että olemme vielä kaukana niistä eh, parametreistä, jotka mahdollistaisivat tasa-arvon esimerkiksi saarialueilla teknisen avun väline, jolla pyritään vahvistamaan julkishallinnon kykyä ja palvelujen tasoa, on aivan välttämätön. Vain näin voimme Euroopan kansalaiset tuoda lähemmäksi unionia. Kiitos. Daniel Buda, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto pyrkivät taloudellisen ja so- yhteiskunnallisen solidaarisuuden lisäämiseen, samoin kuin maaseudun kehittämiseen. Samalla meidän täytyy myös tunnustaa, että nämä politiikat ovat olleet erittäin myönteisiä sekä Itä- että Länsi-Euroopalle. On tärkeää, että investoinnit johtavat siihen, että saamme laajoja digitaalisia infrastruktuuriverkkoja, ja näin voimme viedä eteenpäin kestävää kaupunki- ja maaseutukehitystä. Meidän täytyy viedä eteenpäin investointeja, yksityisiä investointeja, ja meidän täytyy asettaa ne ensimmäiseksi prioriteetiksemme. On tärkeää, että yhteistyö alueellisten ja paikallisten tasojen välillä lisääntyy myös rajoja ylittävissä tilanteissa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Manskuh, olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitos puhemies. Minäkin voin yhtyä kollegoiden kommentteihin, joissa kiiteltiin esittelen tekemää työtä. Rekivaliokunnan teksti on museassakin mielessä merkittävä. Ensinnäkin siinä uudelleen alueellistetaan ja joustavoitetaan aluekehitys- ja kohesiorahastoja, jotta ne voisivat toimia tehokkaammin ja poistetaan eriarvo alueiden väliltä. Ehdotukset, joissa säilytettäisiin temaattinen keskittäminen on myös hyvä. Näin voimme edistää alueellista, sosiaalista, taloudellista tasa-arvoa ja huomioida alueiden tarpeet ja kansalaisten odotukset. Kun ajatellaan Ranskan syrjäisiä alueita, niin haluan ehdotuksen, joka parantaa sen, että huomioidaan paremmin näiden alueiden erityispiirteet. Tämä on välttämätöntä. Alue kehitysrahasto ja kehosiorahasto ovat tärkeimmät infrastruktuurin rahoittamisvälineet ja liikkuvuuden rahoittamisvälineet. Toivon, että kollegat toimivat näiden ympäristö- ja liikkuvuustavoitteiden mukaisesti ja tukevat ryhmämme tekemiä tarkistuksia. Kiitos. Dziękuję bardzo. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Monteiro de Aguiar, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kohesiorahasto ja aluekehitysrahasto ovat konvergenssipolitiikassa aivan keskeisiä välineitä, mutta nämä ovat erityisen tärkeitä äärialueille, syrjäisille alueille. On erilaisia hankaluuksia, tähän liittyy. Komission jäsen Kretsu, ettekä myöskään te puheessanne viitanneet, viitannut näihin ääri- tai syrjäseutuihin. Toisin kuin Siis Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä kohesiopolitiikkaan tehtyjä leikkauksia – ja me pyrimme vahvistamaan sääntöjä, jotka koskevat Madeiran kaltaisia alueita. Tässä on tuettava liikennettä, liikkuvuutta, maahanmuuttajien tilannetta ja toivottavasti saadaan aikaan sitoumus myös Portugalilta ja muilta jäsenvaltioilta tähän suuntaan niin, että seuraava ohjelmakausi tukee entistä paremmin myös näitä syrjäseutuja. Tonino Pizzula, Edustaja Pitsula, olkaa hyvä. Hola, gospodine predsjedavajući. Kohezijska politika... Kiitoksia, hyvä puhemies. Kohesiopolitiikka on avainasemassa, kun pyritään viedä eteenpäin sosiaalista, taloudellista eh, yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta alueiden välillä. Ja se on myös Euroopan unionin yksi avain saavutuksista. Uudessa ehdotuksessa on myönteisiä kohtia, joiden avulla voidaan mukautua tulevaisuuteen. Meillä on toimenpiteitä, joiden avulla rahaston käytöstä voidaan tehdä yksinkertaisempaa, mutta myös yhteisen rahoitustaakan lisääntyminen ja se, että se kohdistuu alueellisiin hallituksiin, tekee tästä yhä vaikeampaa niille hakea hankkeita. Ja ne tarvitsevat kuitenkin eniten rahaa. Me tarvitsemme enemmän kapasiteettia myös julkisessa hallinnossa, koska EAKR ja kohesiorahaston tulevaisuus on riippuvaisia budjetin tulevaisuudesta. Brexit ja joidenkin jäsenvaltioiden haluttomuus maksaa varoja tekee tilanteesta hankalamman. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut huomioon artiklan 174, joka mahdollistaa sen, että Mäkin voimme olla tässä mukana. Edustaja Westphal, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. On harmi, että sitoutumattoman kollega ei enää ole paikalla täällä kuuntelemassa sitä, mitä EAKR oikeastaan tekee. Siksi hän ei ehkä puhuisi täällä, mitä sattuu. EKR tuo kasvua kaikille alueille ja kansalaisille. Me haluamme investoida moderniin digitaaliseen Euroopan, vihreään Euroopan, sosiaalisen Euroopan, ihmisten Euroopan kaupungeissa ja maaseudulla. Me haluamme tutkimusta, innovointia, uusia työpaikkoja, haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ja juuri Euroopan valien alla on tärkeää näyttää ihmisille, mihin Euroopan määrärahat suuntautuvat. Kohesiorahasto ja EAKR vastaavat neljännestä talousarviostamme ja meidän pitää näyttää ihmisille, että he saavat nämä varansa takaisin omille alueilleen ja että rahoja käytetään järkevästi. Meidän ryhmämme ei halua tukea enää alueellisia lentokenttiä, joille kukaan ei lennä, ei myöskään kaasuputkia tai fossiilisia polttoaineita, vaan me haluamme sellaisen rahaston, joka tekee Euroopasta toimivan ja sellaisen, että se voi vastata haasteisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Garcia Perez, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puolitoista vuotta sitten hyväksyimme parlamentissa mietinnön ja olin sen esittelijänä. Siinä käsiteltiin sitä, miten kohesiolla voidaan torjua väestön haasteisiin ja muihin haasteisiin, joita Euroopassa on. Tänään, kun hyväksymme EAKR koskevan asetuksen, todella tuomme esille sen, miten esimerkiksi väestökattoa voidaan kitkeä. Kahdeksan artiklassa puhutaan siitä, että ainakin 5 prosenttia aluekehitysrahastoista pitäisi suunnata juuri väestöhaasten kannalta hankaliin kysymyksiin ja alueille. Ja pitää myös torjua juuri näitä väestön kehityshaasteita Euroopassa. Tämä on keskeisen tärkeää maaseutualueillemme. Kohesiorastojen EAKRn kautta pitää antaa kaikille hankaluuksissa oleville kylille toivoa. Ja siksi toivotamme tervetulleeksi tämän uuden asetuksen. Kiitos. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do formuły Catch the Eye Kiitos oikein paljon. Ja nyt menettelemään puhujalistaa. Meillä on hyvin rajallisesti aikaa, joten kolme puhujaa kahdesta poliittisesta ryhmästä, jotka ovat pyytäneet puheaikaa. Olkaa hyvä. Aluekehitysrahasto on erittäin tärkeä väline, kuten on todettu, kun ajatellaan kohesiota eurooppalaisella alueella. Haluaisin puhua yhdestä asiasta, joka vaikuttaa näihin alueisiin ja omaani Galician. Eli puhun juuri siitä, että väestö ikääntyy ja väestö vähenee. Meidän täytyy lisätä syntyvyyttä, lasten tarhoja, mutta uskon kuitenkin, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän. Väestön väheneminen täytyy ottaa kriteeriksi, kun jaetaan varoja. Valkartelin kanssa esitin tarkistuksia tähän asetukseen ja nyt siellä on erityinen kohta 10a, joka liittyy alueisiin, joilla on väestörakenteeseen liittyviä haasteita ja meidän täytyy auttaa kuntia, joista väestö vähenee. Meidän täytyy laatia erityissuunnitelmia alueille, jotka tekevät niistä puolensa vetäviä ihmisille, esimerkiksi lisäämällä investointeja. Pidän hyvänä myöskin sitä, että assosiaatiosopimus sisältää rahaston, jolla puututaan väestörakenteellisiin haasteisiin näillä alueilla. Kiitos. Dziękuję bardzo. Kiitos. Kiitos teille. Edustaja Manko Lopes. Muchas gracias, presidente. Kiitos puhemies. Euroopan unionin perusarvoja on yhteisvastuu ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Siksi Rubonin ei siis ottaa yhtään askelta taaksepäin näissä politiikoissa, jotka antavat sisältöä sille, että alueet voivat lähentyä toisiaan. Minusta on hyvä, että parlamentti on tässä esittänyt parannuksia, tehdään ehdotuksia erityisesti demografian osalta. Nyt on todella kiireellistä ponnistella ja panna resursseja väestön vähenemisen estämiseen ja ikääntymisen estämiseen, sillä tämä vie koko mantereen kestävyydeltä pohjan meidän sosiaalisen mallimme hengissä säilyminen vaikeutuu ja myös sosiaalinen ja talouden yhteenkuuluvuus EU-ssa. Tällaiset ehdotukset antavat sosiaaliselle Euroopalle ja yhteenkuuluvalle Euroopalle sisältöä. Siitä sen puolesta me puhumme. Tarvitsemme tasa-arvoa ja alueiden välistä yhtenäisyyttä. Tällaista olemme aina ajaneet. Tämä on minunkin alueelleni kanssa ole todella tärkeä ja siksi tämä on niin tärkeä asia. Kiitos panie przewodniczący! kiitos hyvät naiset ja herrat aivan varmasti euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ovat molemmat hyvin tehokkaita välineitä joiden kautta pyritään huolehtimaan alueellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta eussa ja poistamaan alueiden välisiä eroja. Näiden rahastojen kautta voidaan tukea alueellista kehitystä sekä maaseutualueilla että kaupungeissa. Lisäksi voimme tukea digiteknologiaa ja pk-yrityksiä. Pidän oikein hyvänä esittelijän tasapainoissa olevaa asiakirjaa, jossa puhutaan myös rautatieverkoston kehittämisestä. Lisäksi on selkeytettävä kysymystä siitä, minkälaiset investoinnit ovat sallittuja. Näin jäsenvaltiot voivat tehdä parempia päätöksiä, jotka sopivat alueellisiin tarpeisiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa Jotan Darling. Kiitoksia puhemies. Lauantaina yli miljoona ihmistä marssi Lontoossa ja vaati kansanäänestystä Brexitistä. Mukana oli valtavasti ihmisiä myöskin Koillis-Englannista, minun alueeltani. Brightin todellisuus, sitä mukaan kun se tulee edille, niin sitä vähemmän houkutteleva se on brittiläisille. Oma alueeni on pitkään hyötynyt huomattavista investoinneista aluekehitysrahastosta miljardi euroa EU-rahoitusta vuosina 2014-2020. Nämä ovat tärkeitä resursseja, jotka luovat työpaikkoja, parantavat infrastruktuureita ja tukevat paikallisia yrityksiä. Jotkut sanovat, että tämä on brittiveronmaksajien varoja heti alusta pitäen, ja se pitää paikkansa. Mutta EU myöntää näitä taloudellisten tarpeiden eikä poliittisten syiden pohjalta. Tämä on solidaarisuutta, ja jos jäämme, silloin Koillis-Englanti saa edelleen miljoonia puntia. Ja jos olemme EUn ulkopuolella, sitten olemme riippuvaisia brittihallituksesta – Mietinnössä on kohtia, jotka liittyvät Brexitiin. Ei käytetä niitä, vaan jäädään EU:hun. Kiitos. Edustaja Maletic. Kiitos puhemies. Kollegat ovat pitkään puhuneet siitä, kuinka tärkeä Euroopan alue, kehitysrahasto ja kohesiorahasto ovat kansalaisten jokapäiväisessä elämässä, mutta haluaisin korostaa sitä, että tämä eri erityisen tärkeä ehdotus on tämä uusi, koska tässä pitää tukea infrastruktuuria. Se on tärkeää jäsenvaltioissa, mutta tämä mahdollistaa myös laajemmat investoinnit alueelliseen kehitykseen. Ja erityisesti on vähimmäisinvestointimäärä maaseutukehitykseen. Kaikki olemme siis tässä mukana, komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti myös, kun puhutaan älykkäistä eh, kylistä ja puhutaan vastauksesta demografisiin haasteisiin ja pyritään saamaan Eurooppaa harmoisesti kehittymään, saamaan arvoisesti kaikille kansalaisille. Jotta tämä onnistuisi, niin tämä on toteutettava budjetin kautta ja niiden välineen kautta, joita budjetista rahoitetaan. Siksi on tärkeää, että tämä uusi asetus todellakin vastaa kansalaisten tarpeisiin ja siihen, että kaikki jäsenvaltiot voisivat yhtäläisesti kehittyä. Kiitos. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Parlamentti on tehnyt tavan, tehtävänsä ja laatinut säkejä tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä, mitä tulee FEDER-asetukseen ja kohesiorahastoon. Yli 170 miljoonaa on ollut tässä, eli neljännes monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota haitta-alueisiin ja kaukaisiin alueisiin. Me ajatellaan tällä kuljetusta, työllisyyttä, eurooppalaisia verkkoja. Mutta meidän täytyy muistaa myöskin tavoitteet, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan. Meidän täytyy muistaa tämä kiertotaloudessa ja ympäristölainsäädännössä myös silloin, kun kyse on jätteistä. Eli mitään poikkeuksia ei pidä myöntää kompromissiin. Eli tästä rahoituksesta ei saa rahoittaa mitään jätteiden polttolaitosta, ellei noudateta tiukasti EUn kiertotalouslainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Valitettavasti olemme aikataulusta jäljessä. En voi antaa enempää puheenvuoroja. Kello 12.30 tasan äänestys alkaa ja meillä on vielä yksi aihe käsiteltävänä. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, tänään puhumme todella tärkeästä asiasta. Puhumme tulevasta budjetista ja tulevasta kohesiopolitiikasta, kehitysrahastosta ja kohesiorahastosta, mutta emme kuitenkaan puhu ainoastaan rahasta, vaan puhumme siitä politiikasta, joka lähtee liikkeelle nimenomaan solidaarisuudesta – jonka tarkoitus on auttaa niitä alueita, missä lähentymistä ei ole vielä loppuun saatettu. Pitää kuroa eh, sitä umpeen, pitää eh, parantaa työllisyyttä ja BKT ja monta muuta tärkeää asiaa. Kyse ei ole siis ainoastaan rahasta, mutta myös rahasta. Tehän tiedätte, että seuraavalla ohjelmointikaudella kohesiopolitiikkaan tulee vähemmän rahaa. Ja kun tällainen tilanne on edessä, niin pitää miettiä sitä, miten sijoittaa nämä rahat. Ja täällä käytiin keskustelua lähinnä tästä seikasta. Kaikki olemme tietoisia siitä, että vähemmällä rahamäärällä haluamme tehdä enemmän ja meidän on tehtävä enemmän. Meillä on tämä periaate arvo rahasta ja se pitää pitää yllä. Kyseessä ei pidä olla ainoastaan rahan käyttö, vaan älykäs ja kestävä investointi. Ja jotkut tässä mm, eivät kaikkea näe, mutta minä olen aina valtava määrä työpaikkaa, parantuvaa teollisuutta, puhtaampaa ilmaa, puhtaampaa ympäristöä, paljon erilaisia tuloksia, mitä on saatu kohesiopolitiikan investoinneista aikaisemmin. Nämä saavutukset on taattava ja siksi, kun halutaan lisää arvoa rahasta, niin on varmistettava, että investoinnit todellakin ovat kansalaisten hyväksi ja siksi tarvitaan temaattista keskittymistä ja selkeä lisäarvoa näistä tehdyistä sijoituksista. Minä voisin kiittää Euroopan parlamenttia sen tekemästä hienosta työstä ja toivottavasti huomispäivän loppuun mennessä saadaan ensimmäisen käsittelyn kanta tähän koko kohesio politiikka-lainsäädäntöpakettiin. Näin voidaan aloittaa lainsäädäntöprosessi mahdollisimman nopeasti kaikilla rintamilla lokakuussa. Jos ei haluta 2020 jälkeisten ohjelmien viivästyvän, niin tarvitaan asetusten hyväksyminen tänä vuonna, mutta myös ohjelmointiasiakirjat jäsenvaltioissa ja alueilla pitää valmistella ja hyväksyä oikea-aikaisesti. Komissio ei voi hyväksyä sellaisia ehdotuksia, jotka eh, vievät kohesiopolitiikalta tehokkuuden. Ja sitten vielä palaisin lopuksi näihin älykkäin, älykkäisiin kaupunkeihin tai mm, paikkakuntiin. Pitkään vuosikymmeniä on pyritty tasapainottamaan maaseutuja ja kaupunkiseutujen kehitystä ja näin pitäisi olla jatkossakin kohesiopolitiikassa – ja yhteisten säädösten asetus ottaa huomioon selkeän tavoitteen sellaisen Euroopan kalaveran kansalaisia niin, että edistetään eh, kaupunki, maaseutu ja rannikkoalueiden kehitystä niin, että olisi hyvin integroitu lähestymistapa eh, eri aloilla kehitykseen. Strategioita on olemassa, jotta voidaan parantaa strategista suunnittelua ja eh, kaupunkisuunnittelu viranomaiset pitää ottaa mukaan, niin että voidaan varmistaa nämä omistuskysymykset. Kiitos. Thank you, madam. Kiitos oikein paljon teille, komission jäsen. Nyt esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Andrea Cozzolino. Edustaja Cozzolino. Si, eh, credo che domani... Niin, huomenna kun äänestämme varmasti pystymme löytämään laajan konsensuksen. Myöskin nämä kritiikin aiheet, jotka ovat tulleet esiin keskustelussa, niin Niistä on laadittu myöskin tarkistuksia. Omalta osaltani haluaisin keskustelun päätteeksi sanoa tämän. Kun ajatellaan alakohtaista keskittymistä, niin me olemme noudattaneet näitä komission vinkkejä, mutta me olemme vahvistaneet alueellista ulottuvuutta. Muuten tämä keskittymisen olisi ollut täysin turhaa. No, hyvin monet puhuivat ympäristökysymyksistä ja koskaan ei näin paljon ole resursseja varattu tuleviksi vuosiksi ympäristöhaasteisiin alue- ja paikallistasolla. Kyse on yli 30 prosentista resursseista. Lisäksi täytyy muistaa periaatteemme sekä asetuksessa. Meidän täytyy vahvistaa yhteisrahoitusta ja vapauttaa resursseja vuositasolla. Meidän täytyy antaa uutta pontta näille investoinneille kohesiostrategialla. Ja kuten kaikki totesivat, meille keskeistä on ennen kaikkea todellisuus niiden ihmisten osalta, jotka ovat kärsineet enemmän kuin muut. Väestö on vähentynyt tietyiltä alueilta ja myöskin Eurooppa ja valtio ovat toimineet vähemmän, on vähemmän palveluita, vähemmän mahdollisuuksia. Ja no, meidän täytyy nyt puuttua tilanteeseen kohesiopolitiikalla. Meidän täytyy ottaa miljoonat eurooppalaiset tämän politiikan ytimeen. Eli tämän lähestymistapamme ja toivottavasti huomisessa äänestyksessä vahvistamme tätä tendenssiä ja toivottavasti seuraavalla parlamentilla on sitten hyvä mietintö, jonka pohjalta se voi luoda kasvua ja vaurautta Eurooppaan. Kiitos. Kiitos paljon. Onnittelut esittelijälle. Äänestys on huomenna. Nyt voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Yhteiskeskustelu digitaalisen sisällön toimittamisesta ja tavarakaupasta. Meillä on edustajien Gebhardt ja Voss Yhteinen mietintö, digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ja sitten edustaja Arimon mietintö, tavarakauppaa koskevat sopimukset. Ensin puheenvuoron saa edustaja Gepard, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, tässä parlamentissa kokee yllättäviä hetkiä yhä uudestaan. Tässä on ollut ällistä merkittävää yhteistyö Axel Fossin kanssa. Tämä työ on sellainen, että parempi argumentti voi toimia, kun vastaosapuolella ei ole parempia argumentteja. Näiden mietityn kautta on saatu aikaan paljon kuluttajasuojan osalta. Kuluttajan suojan pitää olla selkeä myös silloin, kun ei käytetä rahaa, vaan annetaan yrityksille esimerkiksi tietoa, jonka kautta voidaan kohdentaa mainontaa. Kuluttajansuojalainsäädäntö on tietenkin samaa, vaikka näin ei alun perin ajateltu. Riippumatta siitä, ladataanko jotain, pelataan nettipeliä ja riippumatta siitä, onko kuluttaja tehnyt hankinnan, joka liittyy vaikka älyjääkaappiin. Kaikkien toimen pitää olla yhteen toimivia. Sekin on tärkeä perusperiaate. Kuluttajilla on oikeus ohjelmistopäivityksiin, joiden kautta voidaan huolehtia internet pakettiin liitettävien tai älylaitteiden pidemmästä toiminta-ajasta. Koska ilman päivityksiä niistä ei olisi hyötyä. Myös sisällön siirrettävyys on lisäseikka. Kuluttajien pitää voida lyhyen tai pidemmän käytön kautta somessa tai pilvipalvelussa tai muuta kautta käyttää. Vähimmäisharmonisointi ajatellaan teku, takuaikoja on tärkeää, samoin kuin te, taakka Tässä on puhuttu eroista kuudesta kuukaudesta vuoteen, joissain tapauksessa jopa kahteen vuoteen menetetystä ajasta. Näin todella olemme saaneet sinne sellaisia tekijöitä molempiin direktiiveihin, jotka todella näistähän on tullut todella kaksoset näistä kahdesta tekstistä. Olemme tehneet yhteistyötä myös esitteli Arimon kanssa, että saamme parhaan mahdollisen tuloksen kuluttajien eteen. Tämä ei ollut alusta asti ihan itsestään selvää, koska me olemme kolmen vuoden ajan taistelleet hyvin tiukkaan, jotta tämä oikeus saadaan todella läpi. Komissiokaan ei aina ollut ihan samaa mieltä aina, eikä oikea puoli täältä parlamentista myöskään. Siellä jouduttiin vähän nieleskelemään joitain asioita, mutta saimme kantojamme läpi kuitenkin. Mutta jatkuvasti tiimini on pyrkinyt katsomaan sisältöä tarkkaan ja taistelemaan sen tavoitteen puolesta, joka minulla oli alusta asti. Minun, minulle naureskeltiin tämän käden aluksi, kun sanoin, että kyllä – haluan tämän oikeuden, sitä pitää kehitellä, mutta ei saa ajatella, että minkään jäsenvaltion oikeuksia heikennetään. Eihän se käy, me haluamme täyden harmonisoinnin, sanottiin. Ei tämä ole sellainen ehdotus, jota voimme tukea, mutta tämä on kuitenkin onnistunut. Me onnistuimme tässä. Myös siksi, että yhteistyötä tehtiin komission jäsenen kanssa ja siksi, että Joissain kysymyksissä saimme vähimmäisharmonisoinnin läpi niin, että jos pidempiä meneviä oikeuksia on, joissain maissa niitä voidaan ylläpitää. Populistithan olisivat olleet onnellisia, jos olisi tehty toisin, koska he olisivat hyötyneet. Joten minä olen todella ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Samanaikaisesti tämä on kansainväliseksi esimerkiksi sopivaa kuluttajalainsäädäntöä. Puhemies keskeyttää. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Axel Voss. Kiitoksia puhemies, komission jäsen ja hyvä yhteisesittelijä Gebhard. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tästä edistyksellisestä ehdotuksesta. Tämä on nyt uusi alue ja esittelijä Gebhard Haluaisin kiittää häntä intensiivisestä yhteistyöstä ja uskon, että olemme saaneet sitten aikaan hyvän tuloksen. Gebhard korosti kuluttajasuojaa ja minulla taas on juridinen tausta ja minä keskityin enemmän digitaalisiin sopimussuhteisiin. Eli me yhdistimme nämä asiat ja mielestäni meillä on sitten järkevä ja hyvä tulos. Tähän meni paljon aikaa mutta meillä oli muutama ongelma ratkaistavana. Ensinnäkin, miten tietosuojan suhde on sitten, kun ajatellaan tekijänoikeuksia. Ja hyvin paljon keskusteltiin myös siitä, mitä sitten tehdään älytuotteille. Mehän saimme nyt sen läpi, että ne otettiin mukaan tähän direktiiviin – ja neuvotteluissa neuvoston kanssa sitten tämän jälkeen Pascal Arimont puhuu vielä näistä konkreettisista hyödykkeistä. Eli senkin suhteen tällä oli ihan järkevä rooli. Periaatteessa tähtäisimme siihen, että meillä olisi mahdollisimman pitkälle harmonisoitu oikeudelliset seuraamukset. Emmekä halunnut jättää mitään porsaanreikiä älytuotteiden osalta. No, tämä sitten johti siihen, että oikeudelliset seuraamukset, niillä pitäisi olla samanlaisia. Eli ei ole merkitystä sillä, onko esimerkiksi jokin hyödyke ostettu netistä tai onko se ladattu sieltä. Eli nämä asiat olivat usein aika monimutkaisia. Ja nyt kun ajatellaan direktiiviä digitaalisten sisältöjen osalta, niin meillä on hyvä pohja yhteisille digitaalisille sisämarkkinoille. Meillä on ollut minimaaliharmonisointia ja tähtäämme nyt täysharmonisointiin tietyssä aikataulussa. Ja joskus neuvostolta olisin odottanut vähän enemmän myönteistä kehitystä tulevaisuuden suhteen. Eli sielläkin Pitäisi edistää digitaalisia sisämarkkinoita, eikä voi toimia niin, että ajattelee ainoastaan oman valtionsa tilannetta. Ja meidän täytyy nimenomaan digitaalisella alalla luoda taso, jolla kaikki voivat toimia ja jolla harmonisointia voidaan viedä eteenpäin. Direktiivi, josta tänään puhutaan, varmistaa sen, että kun valmistetaan digitaalisia sisältöjä EUn alueella, niin se pitää vastata lainsäädäntöä. EUn tasolla on kuitenkin ollut vuoden 1999 direktiivin minimivaatimuksia, eli meillä on edelleen erilaisia lakeja ja oikeudellista epävarmuutta, joka heikentää kuluttajien luottamusta rajat ylittävään kauppaan. No nyt tämä askel on otettu ja mitään eroja ei enää saa tehdä niiden välille, jotka ostavat digitaalisia palveluita tai sisältöjä yhdessä jäsenvaltiossa. Ja sitten kun ajatellaan täysharmonisointia tällä alalla, niin jokaisen jäsenvaltion oikeusperusta on nyt selvä. Eli tämä on tärkeä askel eteenpäin ja näin voimme sitten edetä myöskin digitaalisella tasolla. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille. Nyt puheenvuoron saa edustaja Rimo. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Mielelläni viittaan Evelyn Gebhardin puheenvuoroon. Hän sanoi, että pitkin ja tiukkojen toimien jälkeen saatiin kaksoset. Kyllä, siltä se vähän näyttää. Ja olen kuullut sellaisilta vanhemmilta, joilla on ollut sellainen onni, että he saavat kaksoset, niin varsinkin ensikuukaudet ovat hankalia kaksosten kanssa, mutta tässä on kuitenkin onnistuttu. Meillä on nyt tällaiset kaksosdirektiivit ja näiden direktiivien kautta ensimmäistä kertaa annetaan yhtenäiset takusäännöt, jotka koskevat koko eu aluetta Onko se sitten perinteisestä kaupasta tai sähköisestä kaupasta, onko se joku tavara vai älypuhelin. Älypuhelin esimerkiksi osoittaa, miten hankala raja on perinteisten tuotteiden ja älylaitteiden välillä. Tämä on laite, sen voi ottaa käteen konkreettisesti, mutta siinä on digitaalinen käyttöjärjestelmä ja se on läheisessä yhteydessä internettiin. Ja lopulta sen Siihen voidaan ladata monia sovelluksia, vaikka valokuvien käsittelemiseen tai muuhun. Eli tarvitaan säännöt, jotka koskevat tavaroita, jotka eivät ole digitavaroita, samoin kuin käyttöjärjestelmää tai musiikin kuuntelun käytettävää sovellusta. Uudet oikeudelliset puitteet toimivat silloin, kun ongelmia tulee, vaikka aikaa elokuvien striimauspalveluun. Mitä tällöin harjoittajan pitää tehdä? Tässä on sääntöjä aikaisemminkin ollut tavaroiden osalta. Nyt ne otetaan sovellusten ja älylaitteiden osalta käyttöön myös. Jokaisella kuluttajalla on takko ainakin kahdelle vuodelle tavaroiden ja digituotteiden osalta. Jos jotain menee rikki kahden vuoden aikana, jokainen voi vaatia korjaamista, korvaamista tai jopa sopimuksen purkamista. Tämä koskee erityisesti tavarakauppaa, että saamme jotain uudistuksia aikaiseksi. Voidaan painottaa esimerkiksi se, että tuplattiin todistustaakan kääntäminen. Ei siis, että kuuden kuukauden kuluttua pitää osoittaa, että tavara oli alun perin viallinen, vaan kahden vuoden jälkeen – yhden vuoden jälkeen. Jotkut jäsenvaltiot voivat käyttää jopa kahta vuotta. Toiseksi kuluttajalle on helpompaa purkaa kauppasopimus. Ja kolmanneksi, jos ensimmäisen korjauksen jälkeen syntyy vielä ongelmia, kuluttaja voi purkaa kaupat heti ja saada rahat takaisin. Ja lopuksi myös valmistajat joutuvat kantamaan – vastuunsa. Jos sen oletetaan, että tietty laite kestää tietyn ajan, niin sen, sen aikana pitää voida kääntyä valmistajan puoleen ja saada apua. Tässä on etua kuluttajille. Kuluttajat saavat selkeää, selkeitä oikeuksia, jotka kestävät tai kattavat koko EUn. Tämän pitää hyödyntää ei ainoastaan kuluttajia, vaan myös pk-yrityksiä, pieniä yrityksiä, joiden ei tarvitse enää pohtia sitä, mitä oikeutta käytetään jos myydään Euroopan unionin alueella muuhun kuin kotimaahan. Ja tämä on eduksi erityisesti pienille yrityksille, joilla ei ole suurta oikeudellista osastoa, kuten suurilla nettikaupoilla. Näin vahvistetaan kuluttajien asemaa, annetaan oikeusvarmuutta yrityksille ja luodaan näin luottamusta sisämarkkinoihin rajat ylittävään tavarakauppaan. Siksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet yhteistyötä. Kaikki, kaikki ryhmät ovat olet valmiita kompromisseihin. Nyt kyllä kun halutaan aina polarisoida, nähdä mustavalkoisena kaikki, niin tällainen yhteistyö on paras parlamentaarisen demokratian muoto. Kiitos. Kiitos teille. Nyt komission nimissä puheenvuoron saa komission jäsen Jorma. Stop, president, Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Tämä on suuri hetki minulle, koska aika pitkän ajan jälkeen nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, että lainsäädäntöprosessi on loppuvaiheessa koskien näitä kahta ehdotusta, jotka tuovat paljon lisäarvoa EUn kuluttajille ja e, yrityksille. En ole varmaan kuin kyse kaksosista, vaan pikemminkin kahdesta sisarresta. Yksi on tällainen sportinkinen ja sistä asioista kiinnostunut ja toinen taas lihavoituu sen takia, että hän ainoastaan eh, online-maailmassa shoppaili ja häntä oli vaikea saada liikkumaan. Mutta loppujen lopuksi, kun tästä oikein hyvää yhteistyötä saatiin tehtyä lainsäädäntöjen ja erityisesti haluaisin kiittää Kermontia, Fossia ja Arimontia, ja kaikki tietävät, että tässä on dramaattisiakin hetkiä valmistelutyössä, ja oli